Jesus.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 arvoisa puhemies hyvät kollegat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 Good afternoon, colleagues. Hyvää päivää, kollegat. Istunto jatkuu. Eilisen istunnon pöytäkirja ja hyväksytty teksti ovat saatavilla. Onko huomioita eilisen istuntoon ja hyväksyttyyn tekstiin? Ei, joten pöytäkirja on hyväksytty. puhemies on saanut myös ST-ryhmältä päätöksiä, joilla muokattaisiin nimitykset valtuuskuntiin. Nämä päätökset sisältetään tämän päivän istunnon pöytäkirjaan ja ovat voimassa tästä ilmoituksesta lähtien.